Dear colleagues, welcome. Hyvät kollegat, tervetuloa IMKO-valikunnan kokoukseen. Aloitetaan esityslistan hyväksymisellä. Missi lautuntoa koskeva asia, eli yhden henkilön rajavastuuyhtiöt on asia, joka on lykätty tuonemmaksi. Onko mitään huomatettavaa muuta esityslistaa? Eli ole, esityslista on hyväksytty. Siirrymme eteenpäin sitten puheenjohtajan ilmoituksesta. Miten lopullista päätöstä ei ole tehty. TSM omalla mietinnöstä, jota IMKO on pyytänyt. Kuluttajansuojakysymykset ja muut seikat, jotka ovat jääneet yli edestä valikaudelta, ovat asioita, jotka pakottavat IMKO-valikon ottavan johtajan roolin työjärjestelmän 55 mukaisesti tästä asiasta, 54 artiklan mukaisesti. Se muistuttaa teitä myöskin siitä, että kokous lähetetään suoratoistona internetin välityksellä. Tervetuloa seuraamaan kokousta e-meeting-sivulta. Tämä kokous on seurattavissa poliittisten ryhmien henkilö, valiokunnan jäsenet ja kaikki muutkin voivat seurata kokousta tuolta nettisivulta. Mehän olemme peräänkuultaan digitaalista Eurooppaa, joten toimikaamme tässä itse esimerkillisenä. Uutislehdytkä 6 kautta 2015 on myöskin saatavilla. Senkin kautta voi seurata kokoustamme. Nyt sitten pöytäkirjan hyväksyminen kokouksesta, joka järjestettiin 22. kesäkuuta iltapäivällä sanoo puheenjohtaja. Pöytäkirjat on hyväksytty. Nyt sitten kertomus kolmikantaneuvotteluista ensinnäkin köysiratan laitteet, henkilösuojalaitteet ja kaasus, kaasua laitteet. Kyse on näitä koska asetukse, asetuksesta. Haluaisiko esittelijä Antonio Lopes Isturis kenties sanoa tässä vai sieltäkin, olkaa hyvä. Um. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun Espanjaa. Hyvät kollegat, kesäkuun 11. päivä meillä oli tekninen kokous, viimeinen trilogikokous. Ja tulos oli sitten myönteinen. Uskon, että voimme sanoa, että kaikkien ryhmien välillä yhteistyö osoitti, että yhtenäinen imco valiokunta joka käsittelee sisämarkkina- ja kuluttajakysymyksiä, oli todella hyvin läsnä. Kiitän erityisesti roolia, joka valiokunnan puheenjohtajalla trilogissa oli. Rova Fordia. Ottaisin esille neljä asiaa, jotka ovat toisia onnistumisia ja menestyksiä näissä neuvotteluissa mielestäni. Ensinnäkin saman hiukan enemmän tiedottamista kuluttajille. Tuottajat vahvistavat nettisivustojaan koskien tiettyjä kohtia, työartikkeleita ja sitten ö, kaap- järjestelmät ja köyhyysotajärjestelmät tässä säilytetään tietokoneen neutraalius ja näin varmistetaan lojaali kilpailu kaikkien toimijoiden välillä markkinoille kolmanneksi. Uusi kohta, joka liittyy seuraamuksiin ja artikla, joka koskee täydellisempiä, kattavampia sanktioita yhteistoimissa esittelyiden, varjoesittelyiden kanssa saimme aikaan tämän seuraamusjärjestelmän mukaan tähän asetukseen. Sitten edentänä ottaisin vielä esille, että otimme huomioon jäsenvaltioiden ongelmat, mitä tulee historialliseen taustaan, joka liittyy matkailun jäsenvaltiolla on aina päätösvalta suojella kulttuurisia kysymyksiä kulttuuriperintöään, jos tämä toiminta on alkanut ennen vuotta 87, siis yli 30 vuotta tämä pitää olla käytössä. Sitten voidaan äh, turvatoimiin kuitenkin täytyy, on täytynyt ryhtyä rakentamisen jälkeen. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä erityisesti äh, Lucy Andersonia, joka on ollut tässä tärkeässä roolissa, Savan Pascal Durania muun muassa ja kaikkia muita, jotka tekivät työtä. Äh, samoin Astet ja Sebastian ovat olleet aktiivisesti mukana. Tämä mietintö alussa osoittautui teknisesti ja teknologisesti varsin monimutkaiseksi asiaksi, mutta uskon, että saimme kuitenkin asian vietyä onnellisen loppuunsa. Kiitän kaikkia. Uh, Kiitos sitten Catherine Styler. Te kaasulla toimivien laitteiden osalta lausunnon laatia. Voitteko kertoa kolmikantaneuvottelusta hieman. Kiitoksia. Viime viikolla meillä oli yhteinen kokous äh, liittyen henkilösuojaimiin ja kaasulaitteisiin. Meillä oli laajoja kes- keskusteluita äh, henkilösuojaamista ja siksi me koskaan ehtineet puhua kaasulaitteista. Olemme edistymässä henkilösuojainten kohdalla. Joitakin kysymyksiä on vielä, jotka on ratkaistava. Minä olin, en ole eh, esittelijä, olin vain trilogin puheenjohtaja. Toivottavasti löysimme uuden päivämäärän sitten kaasulaite kysymykselle. Sinä ole paljonkaan ristiriitoja, muutama kysymys vain. Edistystä tapahtuu ja jos en nyt ole väärässä, niin sitten Luxemburgin puheenjohtajuuskaudella tätä käsitellään, ellei sitten ensi viikolle oteta päivämäärää puheenjohtajan, mutta toivottavasti saamme äh, pian ratkaistuksi nämä avoimet kysymykset sekä kaasulaitteissa että äh, henkilösuojaimissa. Kiitoksia. Kiitos Katrin. Haluaako joku muu sanoa jotakin vielä kolmikantaneuvotteluista? Ellei halua, niin Seuraava mietinnön esittely, joka liittyy liikkuvien työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottorin päästöraja arvoihin ja tyyppihyväksyntään, ei ole vielä paikalla, että meidän täytyy odotella häntä. Ja sitten seuraavan asian esittelijä hän, voidaanko, miten tämä nyt hoidetaan? Miten tämä nyt kannattaisi tehdä? Okay. Okay. Uh, then we, we go to the opinion. No sen tapauksessa otetaan nämä liikkuen työkoneiden asia seuraavaksi. Kansanpuolueen nimi, saatko sinä sanoa jotakin, Andres? Thank you so much for asking me. I, I gave maybe... Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkä niin haluaisin hiukan kommentoida, koska esitellä seuraavassa kohdassa ei ole paikalla. Haluaisin lyhyesti käsitellä verkkoturvallisuusneuvotteluita. Sekin varmasti kiinnostaa kollegoja, mutta puheenjohtaja keskeyttäkää, jos puhun tässä liikaa, koska esittelijä on kohta tulossa Hyvä puheenjohtaja. Minä haluaisin ihan lyhyesti kollegoille kertoa, että viime Strasbourgin viikolla eh, varjoesittelijöiden eh, kanssa tapasimme, joissa sovimme, että eh, ottaen huomioon se, että on paljon vaaroja ja paljon kyberhyökkäyksiä Eurooppaan, eurooppalaisia yrityksiä vastaan, tänään esimerkiksi LOT-lentoyhtiötä vastaan, niin äh, ei voida äh, liikkua askeltakaan taaksepäin viime kaudella hyväksytystä lainsäädäntöpäätöslauselmasta ja siksi kärsivällisyydellä. Ja tässä haluaisin kiittää varjoesittelijöitä kärsivällisyydellä. Meidän täytyy viedä neuvotteluja neuvoston kanssa siihen suuntaan, että todella saamme aikaan puitteet sille, että kyberhyökkäyksiä Euroopan unionissa äh, kohdellaan yhtenäisin äh, ähm, oikeuspuittein ja meidän on varmistettava, että muutaman kuukauden äh, kuluessa saadaan aikaan samanlainen puolustuskyky kriittisille infrastruktuureille. joitakin kysymyksiä, se asevaltioiden täytyy vielä sopia asioista. On vielä kysymys siitä, kuinka vahvasti otamme mm, online-alustat mukaan tähän äh, luonnokseen. Nyt on kuitenkin kyse siitä, että meidän täytyy suojata kriittisiä infrastruktuureja ja meidän täytyy pakottaa kaikki kriittisten infrastruktuurien tarjoajat ähm, täyttämään kaikki puolustuskykyvaatimukset, äh, joita direktiiviehdotuksessa on. Äh, nyt äh, tässä neuvotellaan hyvin rakentavasti niin, että todennäköisesti tulemme jonkinlaisen läpimurron saamaan aikaan, vaikka emme ehkä vielä poliittista yhteisymmärrystä tuossa suunnitellussa trilogissa. Kiitoksia. Kiitos, että ajantaistaisesti tietoamme kyberturvallisuudesta. Onko mahdollisesti näiden liikkuviin työkoneisiin tarkoitettu polttomaiden päästöarvojen esitteli ehkä paikalla. I don't see. Van Nistelrooy halusi hoitaa tämän, mutta en näe häntä paikalla, mutta voin kyllä tarkistaa nopeasti, missä hän menee. Yes, then I think I will give the... No, sen tapauksessa annan puheenvuoron saman tien varjoesittelijälle. Rova Grebini halusi muistuttaa kollegoita sitä ennen siitä, että nyt on tarkoitus tarkastella kompromissitarkistusta. tarkistusta, niitä on yhteensä 35 tähän lausuntoluonnokseen. Maria, ole hyvä, saa puheenvuoron. Öö, kiitoksia, olen pahoillani, että joudun tämän puhumaan ilman esittelijää, mutta minä haluan kiittää esittelijää. Minulla on ollut erittäin hyvää yhteistyötä sekä varjoesittelijöiden että esittelijän kanssa. Meillä oli useampia tapaamisia sekä Brysselissä että Strasbourgissa. Ja kompromissitarkistusten kautta, joista neuvottelimme, olemme päässeet yhteisymmärrykseen ja nyt meillä on vahva lausunto tähän hyvin tekniseen mietintöön, joka on kuitenkin erittäin tärkeä. Se on tärkeä, jotta voitaisiin ylläpitää kilpailua markkinoilla, mutta toisaalta suojella eh, kuluttajaa ja ympäristöä. Tässä siis oli kolme tavoitetta tässä mietinnöstä. Minä yritin tarkistuksin suojella jollain lailla Euroopan unionin tuottajia ja toivoin, että moottorit, joita tuodaan näille laitteille, niin niillä on siis samat laatuvaatimukset, samanlaiset asiakirjat, käyttöohjeet, jotta me tällä tavoin tuot tuhoaisi Euroopan unionin tuotantoa, eikä tällainen suunnittelemattomasti maahan tulisi tuotteita, jotka vievät pohjan eurooppalaiselta teollisuudelta ja sitten ne voivat johtaa onnettomuuksiin, ne eivät ehkä suojaa kuluttajaa riittävällä tavalla ja niillä saattaa olla vaikutusta ympäristöön. Onnistuimme kuitenkin hyvin nämä nämä tarkistukset saamaan aikaan. Ja tästä tulee vahva lausunto, jolla on käytännön vaikutuksia. Kiitoksia. Thank you very much, Maria. Emma. Kiitos Maria. Nyt sitten ESR-ryhmän puolesta Daniel Dantin, joka on varjoesittelijä. Olkaa hyvä. And, um... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain toistaa tavallaan sitä, mitä Rova Krapinikin sanoi. Me teimme hyvin työtä yhdessä ja usein kiittää esittelijää erityisesti, koska mielestäni hän kokosi meidät hienosti yhteen ja mielestäni saimme varsin hyvän kompromissin aikaan. Meidän ryhmämme kannalta katsottuna olen varsin tyytyväinen siinä että tarkistuksen 48, joka mahdoll, jotta korvaavia moottoreita saatiin markkinoille verrattuna ennen kuin vuoden niin 11 moottorit, olen tähän varsin tyytyväinen. Ja edelleen oli yksi kysymys, joka oli varsin iso huolenaihe omalle ryhmälleni. Ja tässäkin haluaisin kiittää esittelijää ja muita varjoesittelijöitä, että ottivat huomioon meidän kantamme, joka, kantamme jotka liittyivät siirtymävaiheeseen, mitä tulee korva, korvaaviin moottoreihin. Ja mielestäni tässä saatiin aikaan hyvä kompromissi nyt tämä siirtymäkausi on 18 kuukautta, mutta se heijastelee myös olemassa olevaa lainsäädäntöä ja tämänhetkisiä hankintasääntöjä, joita markkinoilla on käytössä, kaksi eri asetusta ja tämä tähän liittyy suullinen tarkistus, jonka olen jo esittänyt ECR-ryhmän puolesta, puolesta jotta vain varmistaa, että nämä kompromissit ovat kaikilta. Sillä lisättäisiin 19 sanot ilman haittaa 2008 direktiiven ja asetukseen vuodelta 2014. Tässä vain varmistetaan se, että siirtymä 18 kuukauden siirtymävaihe sopii yhteen tämän hankintasääntöjen kanssa rautatiesektorilla, jotka liittyvät näihin direktiiveihin, mutta mielestäni saimme aikaan sopimuksen tästäkin asiasta ja ryhmäni on varsin tyytyväinen. Me voimme todellakin tukea tätä esitystä. Kiitos. Daniel. Daniel. Nyt sitten Alden ryhmän nimissä esitteli. First of all, kiitos että Ensinnäkin haluaisin pyytää anteeksi herra Turmesin tai rouva Turneesin puolesta, koska hän päässyt paikalle, joten lyhyesti kommentoin tätä asiaa hänen puolestaan. Keskustelut ovat olleet melkoisen hyvin sujuvia. Esittely on tehnyt hyvää työtä ja saanut aikaan tasapainoisen tekstin, joten ALDE-ryhmällä on vielä Pieni ongelma liittyy vaihtomoottoreihin ja näihin siirtymäkausiin, mutta suurin osa näistä huolista on voitu ratkaista, siksi me voimme tukea aikansaatua kompromissia. Joten Alden nimessä haluaisin kiittää hyvästä työstä sekä esittelijää että muita varjoesittelijöitä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Haluaako kukaan muu kommentoida tätä asiaa? Jonkun muun poliittisen ryhmän edustaja? Ei näköjään. Vaikuttaa siltä, että tämä asia on kovinkaan kiistan alainen. 23. kesäkuuta tällä viikolla valiokunnassamme äänestetään, taikka pikemminkin Envi äänestää 15.16. tästä, ja me äänestämme tällä viikolla. En vielä tiedä, millä tämä tulee täysistunto. Nyt sitten aloite, valiokunta-aloitteinen mietintö. Valiokunta-aloitteinen mietintö, joka liittyy liittyy etäseitsi suhteeseen sisämarkkinoiden täysimääräisten täytäntöönpanon liittyen täysimääräisen täytäntöönpanon liittyvistä esteistä on kyse. Andra Schwab on esittelijä. 67 tarkistusta on tehty tähän mietintöön. Haluatko sinä aloittaa sosiaaliryhmän nimessä, kun Schwab ei ole paikalla? Kiitoksia oikein paljon. Niin, Me olemme, olen ollut onnekas. Myös Andreas Schwabin kanssa minulla on ollut erittäin hyvää yhteistyötä. Tämä on hyvin rakennettu lausunto. on kiittää Andreasta, ähm, mietintö siis, ähm, ja hyvin tasapainoinen, joten meillä ei ollut paljonkaan täydennyksiä tehtävänä. Ähm, haluaisin tässä äh, erityisesti sosiaalista ulottavuutta äh, korostaa, koska olen SND-ryhmästä liittyen äh, työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen keskustelin Andreaksen kanssa, oli samaa mieltä. Kyllä, Euroopan unionin ja Sveitsin suhteissa täytyy olla mukana myös tämä asia. Se täytyy olla itsestään selvää myöskin Sveitsin puolella täytyy vastustaa tasa-arvo, var, varmistaa tasa-arvoisuus EUn ja etämaiden kanssa. Ja minulla ei varjoesittelen tässäkään ollut mitään kiistaa esittelijän kanssa, joten tarkistus neljä äh, odotetaan, että äh, Sveitsi noudattaa vaatimuksia liittyen henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen. Korostin sitä, että Mikäli Sveitsi ei tätä kunnioita ja vapaata liikkuvuuden määritystä rikkoo, siis täyden, täysin sen, sin, tätä tarkistuksellani niin neljä. Ja lisäksi halusin korkostaa kuusi tarkistuksella mm, huoltani siitä, mikä Euroopan valtioilla on, lisäsin sinne sanat läheisessä yhteistyössä Euroopan unionin kanssa siksi, että halusin korostaa tätä tarpeen tehdä yhteistyötä Euroopan unionin ja EFTA-maiden välillä jotta saisimme yhtenäisyyttä yhteisillä markkinoilla. Sitten suhteessa Sveitsiin on nyt tärkeää ottaa huomioon se, että meillä on tasa-arvoista kilpailua ja siksi lisäsin tänne tasa-arvoisen kilpailun edellytykset ja myöskin työpaikkojen luominen. Se on minun tarkistukseni numero yksi sen kautta, mitä Andreas on tehnyt ja varjoesittelijöiden täydennyksellä uskon, että tulemme saamaan aikaan hyvän tuloksen, joka tulee parantamaan suhteita Sveitsin äh, kanssa ja myöskin mm, muiden etämaiden kanssa. Kiitoksia. Very much, uh, Mrs. Kiitoksia paljon, Rova Grappini. Kukahan mahtaa puhua ESER-ryhmän nimissä? Kölver kenties? No Dalton siinä tapauksessa ei seuraa nimissä. Ben Coleman wanted to... Tiedän, että en olisi tästä puhua, mutta ikävä kyllä. Valitusta hän ei päässyt paikalle. Minulla ei ole mitään muistinpanoja häneltä, joten en voi tarkkaan kertoa hänen kantansa tässä, mutta minun kantani tässä asiassa on seuraava. Ensinnäkin on erittäin tärkeää, että noudatamme tätä kansanäänestyksen lopputulosta ja kunnioitamme sitä. Sveitsit tekivät päätöksen, heillä oli tiettyjä ongelmia ja he selvästi sitten ottivat kantaa asiaan. Ja mielestäni komission pitää ottaa tämä huomioon ennen kuin tullaan tyydyttämään ratkaisuun tässä asiassa. Sveitsi ei koskaan täysin kuulunut sisämarkkinoihin ja kahden kaksivuoroinen lähestymistapa maiden tahojen välillä on vaikuttanut myönteisesti sekä EUn että Sveitsin kehitykseen. Ja vaikkakin ihmisen vapaa liikkuvuus on yksi peruspilareita sisämarkkinoilla, ihmisten pitää pystyä myös elättämään itsensä, jotka lähtevät liikkeelle. Tämä pitää myös olla selkeänä viestinä, laillisena velvoitteena vapaalle liikkuvuudelle. Olen myös sitä mieltä, että on ratkaisevan tärkeää, kun tarkastelemme tätä kysymystä, että ihmisten vapaa liikkuvuus vastaa tehokkaasti työmarkkina kysyntään ja tarjontaan ja äh, puutteisiin ammatti taitopuutteisiin ja niin edelleen. Muutoin syntyy enemmän näitä ongelmia, että Sveitsissä on nähtävissä, sama on näkyvissä myös isossa kun suuria määrä ihmisiä tulee jostakin maista, ei joskus tasapaino häiriintyy työmarkkinoiden kysynnän ja tarjonnan välillä. Mielestäni meidän pitää tarkastella Sveitsin tapausta myötätunnolla, eikä sulkea heitä pois kaikista muista sisämarkkina-alueista vain sen takia, että sveitsiläiset tekivät demokraattisen päätöksen. He ovat huolissaan suurista määristä ihmisiä tulee heidän maahansa. Ihmisten vapaa liikkuvuus on todellakin tärkeä sisämarkkinoille, en epäile sitä, mutta se on vain yksi osatekijä juurista suhteesta Sveitsin ja EUn välillä tällä hetkellä. Kiitoksia. Very much, uh, Daniel. Kiitoksia Daniel. Nyt sitten Alden nimissä Ratsova, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um, I will speak... Kiitos puheenjohtaja. Puhun tässä Rova Turneesin puolesta, mutta minulla on hänen nuottinsa, joten ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijä erittäin rakentavasta mietintöluonnoksesta. Se luo hyvän pohjan jatkokeskusteluille. Muutama huomautus tarkistuksista. Tarkistus 5 on meidän, meidän mielestämme hyvä, koska sen painetaan sitä suhdetta, joka valitsee nykyisten TTIP-neuvotteluiden ja toisaalta niiden vaikutuksen osalta, joka kohdistuu etävaltioihin. Kohdassa 6 ja 7 tarkastellaan EU- ja ETA- ja EFTA-maiden välisiä suhteita, jotka täytyy selvittää läheisessä yhteistyössä EUn kanssa. Tämä on tärkeä elementti, jota kannattaa painottaa. Varjoesittelijä toivoo, että sopun tästä asiasta päästään. Joitakin tarkistuksia täällä on, jotka muuttaisivat prosenttilukuja silloin, kun on kyse vajeista tai puutteista täytäntöönpanossa joitakin näitä seikkoja pitäisi vielä oikaista. Sitten tarkistus 40 eri tuotteet, mukaan luettuna maataloustuotteet, ovat asia, jonka suhteen on vielä jotakin ongelmia tuontitulleen osalta. Jotkut asiat on saatu hoidettua kuntoon, mutta ei kaikkia. Siksi Rova Turnes haluaisi pitää kiinni tästä viittauksesta, mutta mikäli mitään kysymyksiä liittyy tähän, niin hänen toimistonsa kyllä selittämistä on kyse. Joten hänen puolestaan Halusin toimittaa teille vain tämän viestin, että hän odottaa ilolla jatkokeskustelua esittelijän varjoesittelijän kanssa. Kiitos Piitä. Haluaako muiden poliittisten ryhmien edustamaisesta puhua? Pascal Durand. Madame la présidente. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan vain lyhyesti. Me ole tehneet tarkistuksia, mutta halusin toisaalta korostaa loistavaa työtä, jota herra Schwab on tässä asiassa tehnyt. Ja sit paitsi en nyt halua vastata, vaan, vaan huomauttaa siitä, että äh, tässähän on olennaista löytää tasapaino velvollisuuksien äh, ja oikeuksien välillä. ymmärrän hyvin, jos joku haluaa korostaa kansallista mm, preferenssiä, mutta ei voida toisaalta saada näitä hyötyjä sisämarkkinoista ja sitten olla noudattamatta tiettyjä velvollisuuksia. Siis on sekä oikeuksia että velvollisuuksia, erityisesti mitä tulee henkilövapaaseen liikkuvuuteen nämä vel- näitä velvollisuuksia. On tärkeää juuri tätä tasapainoida kahden välillä juuri tähän esittelijä Schwab mietinnössään pyrkiä. Kiitän häntä tästä, vaikka hän nyt on poissa ja haluan häntä vielä onnitellakin. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Voisin muistuttaa teitä siitä, että olemme nyt edes nopeammin kuin mitä oli määrä keskusteluissa. Siksi jotkut kollegat, joiden piti olla paikalla, toivottavasti eivät saa torjua siitä, että eivät ole ennättäneet paikalle, koska joskus on vaikea arvioida etukäteen, kuinka pitkään kukin keskustelu kestää, mutta me pyrimme varmistamaan sen, että kukaan ei saa sitten moitteita siitä, että ei ole joissa paikalla. Täytyy aina muistaa, ei aina tarkalleen voi tietää, kuinka pitkään mikin keskustelu kestää, mutta nyt avaan keskustan tästä aiheesta. Rova Gebharta on puhujalistallani niin ensimmäisenä. Olkaa hyvä. Mm, ähm, niin, paljon kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää erittäin hyvästä äh, mietintöluonnoksesta, joka on hyvä linja. Ja haluaisin äh, erään asian nostaa esille selkeästi myös meidän ryhmämme puolesta, kuten Mariakin äsken sanoi, mutta myös Pascal Durand myöskin liittyen herra Daltonin puheenvuoroon. On totta herra Dalton, että meidän täytyy kunnioittaa sitä, mistä kansalaiset ovat Sveitsissä päättäneet. Emme tietenkään voi jättää sitä huomiota ja se on tärkeää. Kuitenkin Sveitsi on myös allekirjoittanut sopimuksia Euroopan unionin kanssa ja meidän täytyy myös huomioida, että näitä sopimuksia noudatetaan. Ja Euroopan unionin perusperiaatteisiin kuuluu ihmisten vapaa liikkuvuus. Eh, emmekä me voi hyväksyä sitä, että Sveitsissä tai missään muuallakaan on ensimmäisen ja toisen eh, luokan eurooppalaisia. Kaikki Euroopan unionin kansalaiset ovat Euroopan unionin täysvertaisia kansalaisia, emmekä me voi hyväksyä sitä, että joillakin heillä ei ole samoja oikeuksia verrattuna toisiin. Eikä tässä ole mitään neuvottelun varaa. Tämä nyt vain on niin. Ja tämän halusin täällä sanoa vielä kerran, että tämä vapaa liikkuvuus, jonka olemme luoneet ihmisille Euroopan unionissa ja sopimusten kautta muiden sakin valtioissa, että se koskee kaikkia Euroopan unionin kansalaisia, eikä meidän pidä ryhtyä mihinkään kompromissiin, jotka johtaisivat aivan väärään suuntaan. Kiitos Catherine Styler seuraavana. Thank you, eh, madam. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän niitä, jotka ovat täällä jo asiaan osallistuneet. Ensinnäkin on tärkeää kohdassa viisi, kun puhutaan äh, siihen, missä, miss, mihin vaikeassa pitäisi tätä kansallisen lainsäädäntöön. Tämä otettiin esille kokouksemme satunnoiman delegaatiossa käsiteltiin tätä asiaa e-, etan ja välillä ja hiljattainen kokous, joka meillä oli EUn ja Sveitsin välillä ja, ja haluaisin juuri käsitellä tätä ja selventää muutamaa seikkaa. Sveitsiläiset itse asiassa äänestivät ennen kuin aikaisempi kansan, jo aikaisemmin kansanäänestys tukeakseen sisämarkkinoita, ja nyt tämä kansanäänestys sitten kahdessa viime vuonna muutti tämän aiemman päätöksen ja tämä on poikkeuksellinen tilanne. 50,3 oli lopputulos. Tämä nyt tarkoittaa sitä, että äh, muutaman kuukauden jälkeen, että Sveitsasta ovat tehneet lakiesityksen, joka tarkoittaa sitä, että vuoteen 17 mennessä EU-kansalaisia tullaan syrjimään Sveitsissä. Jos ajattelette vain, että 300 000 EU-kansalaista joka päivä kulkee Sveitsiin naapurin maista ja, ja käyvät siis työssä Sveitsissä, he ovat EU-kansalaisia. Mitä sitten tapahtuu heidän asemalleen? Maassa on myös yli miljoona EU-kansalaiset, monet heistä tekevät työtä. Mitä tapahtuu silloin heille, kun tästä tulee laki? Kyse ei ole vain heistä. Tämä kyllä hankaloittaa näiden EU-kansalaisten elämää, jotka aikaisemmin ovat tehneet elämän maksen siellä veroja, vaikuttaneet myönteisesti talouteen. Mitä tapahtuu näille ihmisille? Tämä on todella vakava kysymys jossa sopimus on tehty kansanäänestyksellä ja sitten toinen kansanäänestys pidetään jokakin eri mieltä aikaisemman kansanäänestyksen tuloksen kanssa ja nyt sitten ollaan tässä tilanteessa kaikilla näillä päätöksillä tietysti on seuraamuksia. Siis kantonit, jotka toimivat hyvin, halusivat tiukemmat äh, säännöt ja ne, jotka halusivat enemmän siirtolaisia ja jotka käyvät maassa työssä, suosi, puolsivat enemmän sitä, että hylättäisiin tämä kansanäänestystulos. Tällä tuloksella on kuitenkin seurauksia ja mielestäni ei ole helppo sitä työntää syrjään ja varsinkin tämä syrjin kokouksemme muutama viikko sitten. Se on nyt todella esillä koko ajan ja tarka- ratkaisuja etsitään, mutta on tärkeää, että ei vain Sveitsin kanssa, vaan että muutenkin sisämarkkinoiden tulostaulun kohdalla varmistamme sen, miten, että että nopeammin pystytään siirtämään yhtä sisämarkkinan lainsäädäntöä kansalliseen lainsäädäntöön, on tärkeää tarkastella muutamaa kohtaa tältä puolelta. Kiitos. Colleague like to comment? Haluaako kukaan muu kollega kommentoida? Sen minulla on muutama kommentti. Luovun tässä puheenjohtajan roolista ja puhun tässä kansanpuolueen edustajana. Olen niin pitkälti samaa mieltä kaikkien kanssa, koska tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy kunnioittaa tietysti kansanäänestyksen tuloksia, mutta toisaalta ei voida sallia kaksiaisia normeja, sitä, että syrjitään EUn kansalaisia. Kaksiaiset normit eivät käy silloin, kun on kyse vapaasta liikkuvuudesta. Meillä on samantyyppisiä haasteita myöskin EUn puolella. Ja minkäänlaisen ennakkotapauksen hyväksyminen ystävien ja kumppaneiden kanssa suhteessa etäalueella olisi tietystikin asia, jota on mahdoton hyväksyä. Meillä oli virallinen kuuleminen, jossa oli paikalla Sveitsin lähettiläisiä asiantuntijoita. Se tuli täysin selväksi, että mitään Euroopalla kähtää ajattelua ei voida sallia silloin, kun on kyse lainsäädännön lämpämisestä, oikeudellisesta varmuusta ja kaikista muista hyödyistä, jotka liittyvät sisämarkkinoilla tapahtuvan harmonisointiin, jonka puolesta me kamppailemme. Ja tietystikin haluamme, että Sveitsi on mukana meidän kanssamme, mutta emme voi hyväksymällä Sveitsin päätökset vesittää omia sisämarkkinoita. Meillä on yhteiset vastuumme myöskin puuttua populismiin, taistaista vastaan ja torjua nämä poliittiset voimat, joita meillä valtavasti myöskin EUn puolella, eikä pelkästään mennä heidän kelkkaansa. Meidän pitäisi pikemminkin ylistää voimamme ja tehdä täysin selväksi, että me puolustamme vapaata liikkuvuutta. Toivon, että Sveitsin viranomaiset tulevat tämän ymmärtämään. Haluaisin hyvin paljon antaa kiitosta Andreas Schwabille siitä erittäin herkkää tasapainoa vaativasta työstä, jota on tehty tämän vaikean asian suhteen. on hienostunut tässä tasapainottelemaan. 15. heinäkuuta tarkastellaan tarkistuksia ja IMKO äänestää 16. päivä heinäkuuta. Nyt sitten eteenpäin seuraavaan asiaan. Kyse on lausunnosta, joka liittyy maantieajoneuvojen epäpuhtauspäästöjen vähentämiseen. Esittelijä on Rosa Thun und Hohenstein. Tänään tarkastamme kompromissitarkistuksia. Vastuuvalikunta on ympäristövaliokunta. Siellä esittelijänä toimii Albert Des. Tarkistuksen yhteensä 75, mukaan luettuna 13 lausuntoluonnokseen ja yksi kompromissitarkistus, josta on jo puhuttu varjoittelijan kokouksessa. Nyt Andreas Schwabin piti korvata esittelijä Rova Fontuunia, mutta onko kenties SND-ryhmän varjoesittelijä Leine Andersson tai joku muu paikka, joka voisi puhua SND-ryhmän nimissä? Evelyn, you wanna... Evelyn, voitko sinä puhua nyt SND-ryhmän nimissä? hyvä. Saakisin, aber... No ei tämä nyt ollut suunniteltua, mutta Rova und Hohenstein ja varjoesittelijät äh, ovat tehneet hyvää työtä mielestäni ja kaikki mitä voimme tehdä, jotta voimme varmistaa, että äh, ympäristön suojelua parannetaan ihmisten elinolosuhteita parannetaan sillä, että varmistetaan, että päästöt vähenevät, niin se voi olla vain hyvä asia. Meidän täytyy mennä e, tähän suuntaan ja nämä kompromissiehdotukset, joita meillä on, ne ovat hyviä e, ehdotuksia. Niitä voimme tukea enempää. Minä en voikaan tähän nyt sitten sanoa. Evelin, kiitos paljon Evelin. Ensi ryhmän nimissä sitten Daniel Dalton. Otetaan ensin poliittiset ryhmät ja niiden puhujat. Ja täällä on muitakin pu- kollegat, jotka puhua, mutta ensin poliittisten ryhmien puolesta puhujat. Right, so I'll, I'll get through it quick. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässähän me on vähän painostaa, aina on nopea. Me olemme tyytyväisiä tiettyyn kohteen tarkistusasetuksessa, jotka pyrkivät vähentämään taakkaa valmistajilla ja pyritään parempaan sääntelyyn. Se on hyvä asia ja meistä tämä ehdotus tuleekin parantamaan joustoa valmistajien kohdalla erityisesti kun ei tarvita enää kahta erillistä tyyppihyväksyntää yhdessä ja vähennetään ammoniakkotasoa. Raskas hyötyajoneuvoissa on myönteistä. Minä tuen myös sitä, että pidetään metaania myös kasvihuonekaasuna. Kuitenkin tämä on huomattava muutos ja nyt tulenkin itse keskustelun ytimeen, jota olemme käyneet varjoesittelyiden kesken. Miten teemme tällaisia päätöksiä? Tapahtuuko se delegoitujen säädösten kautta vai perussäädöksen kautta? Vai miten toimitaan? Ja meidän kannaltamme katsottuna ja olemme tässä aika vahvalla kannalla ryhmässämme. Me, mikä tahansa osa asetusta, jossa asetetaan raja-arvoja. Se pitäisi tapahtua yhteispäätösmenettelyn kautta meistä. Tätä ei pitäisi jättää komission päätettäväksi delegoituilla säädöksillä. Nämä ovat poliittisia tärkeitä kysymyksiä. Ne pitäisi päättää lainsäätäjien kesken. Kuitenkin delegoituja säädöksiä voidaan käyttää muutamaan teknisiä kysymyksiä, kuten testausmetodeja. Tämä on tekninen kysymys ja voimme ymmärtää, että ne pitäisikin jättää komission hoidettavaksi, mutta meille on kuitenkin selvä, jos mitään raja-arvoja asetetaan, sen pitäisi tapahtua yhteispäätösmenettelyn kautta. Sitten toinen avainkysymys meille, joka liittyy useinkin kompromisseihin, on pakolliset polttoainekulutusmittarit. Meidän kannaltamme katsottuna me emme tue tällaista pakollisuutta asiassa eri syistä. Ja ensimmäinen syy varmastikin on kustannukset. Ihmiset sanovat minulle, että tämä ei maksa yhtään mitään, koska on jo tällaisia mittareita useimmissa ajoneuvoissa. No voi olla, mutta silti kustannuksia tulee, koska jos ottaa käyttöön pakollisen järjestelmän, silloin täytyy ottaa käyttöön jotakin teknisiä vaatimuksia jotta kaikki täyttävät nämä vaatimukset. Siis kuka tahansa, joka ei vastaa täytä näitä vaatimuksia, niin tarvitsee jonkinlaista apua sitten. Ja se, se tulee maksamaan jotakin ensinnä. Ja toiseksi tämä on iso kysymys pien, pienemmäärät valmistajille. Ja he, heitä edustan muun muassa minä. He eivät käytä ää, äh, tietokoneita ajoneuvoissa, vaan kuitenkin erikoisajoneuvoja. Olen todella huolissani siitä, miten tämä vaikuttaisi heihin, jos heidät pakotetaan käyt, ottamaan käyttöön tällaista mittaria. En ollenkaan vastusta polttoainekulutusmittareita, se on hyvä ajatus, mutta mielestäni tämä ei ole sellainen, mikä pitää pakottaa kaikille. Pitäisi olla, voida vapaasti päättää itse tästä asiasta ja mielestäni markkinat kyllä voivat tästä asiasta päättää. Jos ihmiset haluavat tällaisia mittareita, niin silloin ne otetaan mukaan ja ehkä ovat valmiita maksamaan joka enemmänkin tästä, jos näin haluavat. Ja pelkäänpä, että ryhmämme, ryhmällämme Ryhmällemme tämä on tärkeä kysymys, olemme tässä tiukkoina, emmekä vielä ole onnistuneet taivuttamaan muita ryhmiä, mutta me kyllä tulemme yrittämään edelleen. Kiitoksia paljon Daniel Daltonille. Teillä tuntui olevan selvät sävelet ryhmänimissä. nimissä. ryhmän nimissä sitten Diita Charanchova. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin tehdystä ehdotuksesta. Vaittavaa kyllä, no ryhmäni ei ehdotusta voi kuitenkaan tukea. Kuten Daniel sanoi juuri äsken, polttoaineiden, polttoaineen kulutusmittarit saattavat olla hyödyllisiä, mutta niiden tekeminen pakolliseksi ja tekniset kysymykset ovat ongelmaisia. joita kapeessa 6b on luottautumallisia ongelmia. Ensinnäkin vaaditaan jatkuvaa näkyvyyttä. Tarkoittaako tämä sitä, että laudassa, kojen täytyy suunnitella täysin uuteen uskoon, jotta että nopeusmittarin vieressä on tämä polttoaineen kulutusmittari ja muut mittarit. Entä sitten radio- ja GPS-yksikkö? Täytyykö GPS näyttää näitä tietoja jatkuvasti, vaikka se olisi pois päältä? Ja sitten ilmoitettu kulutus ja todellinen kulutus. En tiedä, miten tämä saadaan korjattua tämä asia. Tämä edellyttäisi sitä, että että laadittaisiin täysin, täysin uudet eurooppalaiset tekniset normit sen osalta, miten ja kuinka näitä määriä täytyy mitata. Tätäkö mä tarkoittaa? Ja lopuksi vielä sekä joka liittyy brittikollegoiden kommentteihin. Polttoaineen kulutusmittari on metrinen järjestelmä. Olisi hienoa, mikäli yhdistössä kuningaskunnassa käyttäisiin käyttää metristä järjestelmää, mutta kun on kyse kulutuksesta per kilometri, niin ihmiset, jotka ovat tuttuneet käyttämään maileja, näkemään maileja kojelaudassa, eivät välttämättä tästä tai jo hölkäisen pölyä. Sitten komission vaikutusarvio ei tue sitä, että tästä tehtäisiin pakollinen tässä vaiheessa. Muuten lausun osalta en aio toistaa sitä, mitä sanoin kun sanoin, että vastustan delegoituja säännöksiä, totesin vain, että uudet päästön normit ovat asioita, ei pitäisi asettaa tällä menettelyllä. Tämäkin tuli täysin selväksi Alden nimissä. Pascal Durand, puhutko sinä kenties vihreiden nimissä? Euh. Niin, ihan lyhyesti vihreiden kannalta katsottuna tietenkin aina on mukava kuulla Evelin ja ja kuinka hyvin tässä on otettu huomioon ympäristökysymyksiä. Se oli meille tietysti prioriteettikysymys. Olen tyytyväinen, että tätä tulin kuuntelemaan. Kyllä kannatti sitten tietysti tähän liittyy kustannukset. Kaikkeen liittyy kustannukset. Tässä kuitenkin myös hiukan häiritsee, kun jatkuvasti kuulen toistettavan, että se seikka, että yritetään ottaa käyttöön yhteisiä normeja, jotta voidaan laskea kulutusta ja vastataisiin näihin haasteisiin, ilmastohaasteisiin niin koskaan ei huomioon sitä, että jos ei näin tehdä, tehdä ja edelleen vaan heikennetään ympäristön tasa, siihen liittyy paljon suuremmat kustannukset, joten jossain kohtaahan pitäisi lopettaa systemaattisesti tämän kustannusargumentin käyttö ja ottaa huomioon, minkälaisia ulkoisia vaikutuksia tulee siitä, jos ei ota tiettyjä velvollisuuksia ja ympäristökysymyksiä. Kyllä, ajoneuvot saastustavat ja kyllä meidän pitää vähentää kasvihuonekaasujamme tässä on kyse velvollisuus myös terveyden kannalta, mutta tämä liittyy myös koko Euroopan taloutta, joten haluaisin, että jossain vaiheessa tämä keskustelu olisi tasapainossa todellisten kustannusten kanssa molemmin puolen, eikä vain puhuta näistä menosta, joita syntyy, kun yritetään hiukan vähentää saastuvan päästöjä. Kyllä tähän liittyy kustannukset kyllä, mutta muistutan kuitenkin vielä siitäkin, että hiukkaspäässä, vaikka Ranskassa e, maailman ter- mukaan ovat viisi, tarkoittavat 15 000 liian aikaista kuolemantapausta. Ja tietysti hoitokustannukset myös lisääntyvät, koska ihmiset kärsivät saasteesta. Tämän halusin tässä vain ottaa esille. Pitää pystyä löytämään tämä kultainen keskitie näiden asioiden välillä mutta varmasti sitten pystymmekin ratkaisemaan tämän ongelman. I'm sure there... Kiitos Pascal. On varma, että ihan tasaisia kertomuksia ja tutkimuksia kustannuksista pakollisen järjestelmän osalta tullaan jossakin vaiheessa saamaan ja myöskin vaikutuksista. Nyt äh, Nikola Tante, SND-ryhmän nimissä. Kiitoksia puheenjohtaja. Lyhyesti haluaisin vain sanoa, että olen tyytyväinen, että äh, joitakin tarkistuksia, jotka minä jätin, on otettu huomioon. Äh, tämä liittyy lausunnon valmisteluun, mutta myöskin komission ehdotukseen nimittäin se, että metaani e, e, e, erotettaisiin. Äh, metaanin vaikutus on rajallinen, mitä tulee saastumiseen. Mm, omassa maassani, mutta myös monissa muissa maissa on yritetty suuriin ponnisteluihin, että saadaan tällainen metaanien jakojärjestelmä. Tämä on paljon vähemmän saastuttava polttoaine kuin monet muut polttoaineet. Ja tällä lausunnolla nostettiin esiin, mitattiin siis hiilidioksidia samalla tavoin kuin metania tämä ei teknisesti vielä ole mahdollista. Ja nyt joitakin tarkistuksia on otettu huomioon. Minä olen sitä mieltä, että metani varmasti saastuttaa, kuten muutkin polttoaineet, mutta yksi asia on se, että on metanilla kulkeva auto ja kyllä toisen tyyppiset polttoaineet ovat aivan eri luokassa, joten tämä koskee maita, joissa valitettavasti onneksi ei vielä ole sellaista ilmastoa, jossa on paljon sadetta ja eh, tämä aiheuttaa sitten monissa italaisissa kaupungeissa tilanteen erityisesti talvella, että päästöt nousevat yli raja-arvojen. Äh, siksi on luotu tällainen metaanin jakeluverkko. Ja jos tämä nyt sitten pysäytettäisiin ja äh, äh, verrattaisiin metaania kaikkiin muihin polttoaineisiin, niin se ei ole oikein tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö se saastuttaisi, mutta kyllä se saastuttaa paljon vähemmän kuin monet muut polttoaineet. Siksipä olen nyt iloinen, kun olen nähnyt tämä kompromissitarkistukset, että on otettu huomioon nämä meidän ajatuksemme. Nikola uh, now I give the... Kiitos Nikola. Nyt Gebhardt, olkaa hyvä. Ja, dankeschön. Eh, eh, Pascal... Kiitoksia. Ensinnäkin Pascal, ei vain vihreät, vaan myös sosiaalidemokraatit haluaisivat terveen ympäristön. Se on aivan selvää, se on erittäin tärkeää. Mutta haluaisin vielä korostaa erästä asiaa ilman laatu ja päästöt liittyvät läheisesti myöskin autojen polttoaineen kulutukseen ja viime aikoina eri tutkimuksista olemme saaneet tietää, että se mitä yritykset ilmoittavat polttoaineen kulutuksena ja se mikä on todellinen polttoaineen kulutus, niin siinä voi olla todella suuri ero. Ja siksi onkin järkevää sanoa, että meillä olisi tällaiset yhteiset mit- menetelmät, jotta vertailukelpaisuus syntyisi ja kuluttaja ei petkuteta. Ja toinen eräs on asia, jota me sosiaalidemokraatit aina nostamme esiin, emme vain tässä asiassa, vaan yleisestikin, että kun tehdään vaikutusten arviointeja, niin ei katsota vain yhtä asiaa, vaan asiaa katsotaan kokonaisvaltaisesti. Ja tässä sanon tietenkin ihan selvästi Paskalle, että tietenkin kun teemme vaikutusten arviointia, niin eh, eh, ei pidä katsoa vain sitä, mitä tämä maksaa yrityksille, vaan meidän täytyy myös katsoa, mitä säästämme terveydenhuollossa, mitä säästämme eh, ympäristön korjaamisessa ja myöskin eh, ihmisten parempi elämänlaatu, sekin on otettava huomioon. Ja tämä on asia, joka vaikutusten arvioinnissa yleensä jää eh, käsittelemättä. Ja me aina toistamme tätä. Ei voida asiaa katsoa vain yksipuolisesti talouden näkökulmasta, vaan kokonaisuudessa on katsottava, mitä tämä maksaa toisaalta, mutta mitä säästöjä toisaalta tästä syntyy valtiolle, veronmaksajille tai kuinka parannetaan elämänlaatua. Kiitoksia. Nyt sitten Maria Krapiini. Kiitoksia ihan lyhyesti. Tämä on kuitenkin aihe, joka on eh, kiinnostanut kaikkia. Minä halusin korostaa erästä asiaa, jonka varmaan tiedätte, mutta on ehkä hyvä se muistaa. Ennaltaehkäisy on aina halvempaa eh, kuin eh, korjaaminen. Ja mm, tässä tilanteessa ennaltaehkäisy ympäristön suojelun kautta. Varmasti, jos laskemme kustannukset, emme vain siinä vaiheessa, kun maksetaan tästä ympäristön suojelusta, vaan myös pitkällä aikavälillä. Mitä seurauksia syntyy, jos näitä määrärahoja ei investoida? Aina jos halutaan järjestelmää muuttaa, niin siitä syntyy kustannuksia, mutta täytyy myös katsoa, millainen vaikutus tästä kustannuksesta syntyy pitkällä aikavälillä. Voinhan minä tietenkin auton maalata vihreästä keltaiseksi. Tämä ei tietenkään tuota mitään ja se on pelkkää rahan hukkaa, mutta kun on kyse ympäristöstä, olimme sitten oikeistosta tai vasemmistosta tai vihreitä tai jostain muusta poliittisesta ryhmästä, mm, ympäristönsuojelussa tärkeää on se, että jos joku virhe on tehty, niin sitä ei aina pystytä korjaamaan. Pascal sanoi, että tässä on kyse ihmishengistä ja luonnossa on useita asioita, joita on vaikea uudelleen tasapainottaa. Tällä tavoin asia on katsottava, tällä tavoin se on laskettava. En tiedä, kuka tekee näitä vaikutusten arviointia. meidän täytyy laskea, mitä tapahtuu pitkällä aikavälillä, viiden vuoden, kymmenen vuoden, 15 vuoden aikavälillä, kuinka tämä investointi kannattaa. Thank you, Maria Graffini. Kiitoksia. Haluatko kukaan muu kommentoida tätä? Eli haluan niin äänestys toimitetaan lausunnosta maantieajoneuvojen epäpuutospäästöistä 29. kesäkuuta ympäristövaliokunta 15. heinäkuuta. Eli muita asioita ole, niin päätämme tämän kokouksen ennakoitua aiemmin. Kiitos kollegoille.